ja artikla 24 ei ole ottanut huomioon vammaisia koulutusjärjestelmän kannalta. Grazie. Ora l'ordine. Kiitoksia. Sitten päivän edis esityslistalla siirrytään edustaja Jeglen mietintöön naisten asemasta maataloudessa ja maaseudulla. Annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle. Hänellä on neljä minuuttia aikaa. Kiitos, rouva puhemies, komissaari. Olen parlamentin esittelijä naisten asemasta maataloudessa ja maaseudulla. Tavoitteeni oli, että käytäisiin laajaa keskustelua naisten roolista maaseudulla kun puhutaan eurooppalaisesta politiikasta maaseudulla, niin meidän pitäisi pyrkiä tasa-arvoon kaikilla alueilla ja meidän tulisi välttää yksipuolista kehitystä kaupungeissa niin, että ihmisillä olisi tulevaisuuden näkymiä myös maaseudulla. Viimeisten vuosikymmenten aikana yhteinen maatalouspolitiikka on keskittynyt taloudellisiin kysymyksiin tulevaisuudessa. Täytyy saada aikaiseksi maaseutu, jolla on tulevaisuuden näkymiä. Me tarvitsemme uusia strategioita. Meidän täytyy ottaa myös naisten tarpeet huomioon ja myös se, minkä, mikä potentiaali heillä on. Naisten rooli on tärkeä tässä yhteydessä. Viime vuosien aikana on selkeästi havaittu, että kun tuetaan naisia ja naisten hankkeita, niin saadaan aikaiseksi kehitysaskeleita koko maaseudulla. Me olemme toisen pilarin yhteydessä pystyneet tukemaan maaseutuja kaikilla alueilla Euroopassa, mutta myös maaseudulla naisten rooli on erittäin tärkeä. Viime vuosien aikana naiset ovat edistäneet monia hankkeita. Maaseudun monimuotoisuus on konkretisoitunut enemmän. Maaseutuyritykset antavat innovatiivisia palveluja myös elintarviketuotannon ohella. Nämä taloudelliset potentiaalit ovat sellaisia, joita voidaan käyttää vielä voimakkaammin. Meidän täytyisi konkreettisesti käyttää hyväksi naisia maataloudessa. Naisilla on hyvin moninaisia intressejä ja kompetensseja, jotka täytyisi ottaa huomioon. Me vaadimme ennen kaikkea, että naiset pääsevät mukaan myös kiinni määrärahoihin maanviljelijät haluavat olla, naispuoliset maanviljelijät haluavat olla osallisena ja tämä tarkoittaa sitä, että heidän täytyisi olla myös mukana päättämässä. Sosiaaliturva täytyisi myös taata naispuolisille maanviljelijöille. Olemme käyneet intensiivistä vuoropuhelua ja maatalousvaliokunta kunnassa äänestystuloksessa oli ainoastaan yksi vastaääni. Huomenna täysistuntoon ei ole jätetty yhtään tarkistusta. Ja tämä näyttää sen mielestäni, että me olemme löytäneet erittäin hyvän kompromissin, jota kaikki, jonka kaikki ryhmät voivat kantaa. Yksimielisyys antaisi mietinnölle riittävää painoarvoa niin, että komissio ja neuvosto ottaisivat sen riittävästi huomioon. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, mutta ennen kaikkea haluan kiittää varjoesittelijöitä todella loistavasta yhteistyöstä kun keskustelemme maataloudesta vuoden 2013 jälkeen, niin naisten tärkeää roolia maanviljelyssä ja maaseudulla ei tulisi unohtaa. Minä uskon, että meidän mietintömme tulee olemaan erittäin tärkeä pohja tälle tärkeälle keskustelulle ja se tulee olemaan myönteinen keskustelun avaus myös tuleville talouskeskusteluille. Kiitos. Grazie. Eh, Kiitoksia ja aloitetaan sitten Catch the Eye-osuus. Ja edustaja Mäkinen aloittaa, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. And I... Kiitoksia rouva puhemies. Onnittelen Elisabeth Jegleä hyvästä työstä tämän mietinnön suhteen ja hänen jatkuvaa, jatkuvasta työstään kaikkina niinä vuosina, joina olen hänet tuntenut. Ja on tietysti hänen työnsä onnistumisen ansiota, että tarkistuksia ei ole esitetty. Kiinnittäisin huomiota muutamaan kohtaan, esimerkiksi kohtaan neljä, esimerkiksi asianmukaisen budjetin laatimiseksi maataloudelle ja sitten kohta kymmenen, uudet teknologiat maaseutualueilla, joilla pyritään laajentamaan pääsyä laajakaistaan. Ja sitten kappale 34 on erityisen tärkeä, eli naisten pitäisi olla asianmukaisesti edustettuna poliittisissa, taloudellisissa ja sosiaalisissa elimissä maataloussektorilla niin, että niissä olisi mukana sekä miehiä että naisia. Minusta tämä on erittäin tärkeää ja haluaisin sanoa, että valitettavasti nämä ovat liian miesvaltaisia nämä organisaatiot. Tätä täytyy pohtia tätä asiaa. Ja viimeiseksi haluaisin todeta, että komission täytyy olla tietoisia siitä, että nais- ja miesviljelijöiden eh, viljelijöiden asemasta käytävä keskustelu on epävarmaa siksi, että ei tiedetä minkälainen eh, reformi on luvassa eh, yhteisessä maatalouspolitiikassa. Haluaisin, että komissiossa käsiteltäisiin tätä aihetta tarkemmin. Kiitoksia. Grazie la parola. Kiitoksia sitten edustaja Tsikau. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă... Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Rouva komission jäsen, maaseudun, maaseudulla naisena oleminen on, siellä huulen aiheet liittyy taloudelliseen toimeentuloon ikääntyvät naiset ovat myös erittäin hankalassa asemassa maaseudulla. On entistä vähemmän yrittäjiä, tilojen määrä vähentyy ja erilaiset toimeentuloon liittyvät perusrakenteet ovat vaarassa. Me tarvitsemme sellaisia poliittisia toimia, jotka mahdollistavat sen, että kaikki voivat käyttää julkisia palveluja. Meidän täytyy kunnioittaa sitoumuksiamme, lupauksia laajakaistojen ulottamisesta maaseudulle. Meidän täytyy pyrkiä auttamaan perhetiloja ja sitä, että naiset voivat yhdistää perheelämän ja työelämän. Kiitoksia. Kiitoksia ja edustaja Haaken madam president i welcome this timely report from elisabeth jeggle. Uh, kiitän rouva jeggleä hyvästä yhteistyöstä. Monet eivät ymmärrä sitä, että neljäkymmentäkaksi prosenttia työntekijöistä maaseudulla ovat naisia. Ja se, että naiset ja perheet voivat jäädä maaseudulle ja saavuttaa EUn 2020 strategiasta, niin täytyy tarjota tiettyjä palveluita e, jokapäiväisessä elämässä, kuten terveydenhoito, koulutus, vapaa-aika, laajakaista ja niin edelleen. Ja tässä ei pitäisi ainoastaan puhua markkinoista markkinasuuntautumisesta. Naisten tulevaisuus ja eläkeet täytyisi taata. Ja myös yrittäjyyttä tulisi tukea erittäin laajasti. Ja se, että naiset voivat osallistua päätöksentekijän paikallisella mm, Ruotsissakin tasolla. Tämä vaikuttaa suuresti ja tämä varmasti takaa sen, että naisilla on tulevaisuus myös maataloudessa. La parola Kiitoksia sitten edustaja Ferreira. E no Kiitoksia, rouva puhemies. Naisten, naisviljelijöiden tilanne maaseudulla heijastelee sitä vakavaa kriisiä, joka koskee YMPtä ja koko taloutta. Naiset edustavat 42 prosenttia maataloustyöntekijöistä koko EU:ssa ja suuri enemmistö näistä naisista tekee työnsä perhetiloilla. Ja tästä syystä juuri he kärsivät erityisesti siitä, että satoja tuhansia pientiloja on suurjettu ja sen takia perhemaatalouden, per, perhemaatalouden murentuminen vuosien aikana vaikuttaa erityisesti heihin. Ja he ovat myöskin työttömyyden ja matalien palkkojen ja köyhyyden erityisiä uhreja. Ja tämä johtuu tietenkin epäsosiaalista politiikasta myöskin, jota, jota sovelletaan ilman äh, tai sillä tekosyllä, että on olemassa rahoituskriisi. Tällaiset politiikat täytyy lopettaa ja katkaista ja on arvostettava naisten tehtävää ja roolia ja otettava heidät täysimääräisesti käyttöön, hyödynnettävä heidän taitojaan eri äh, maatalouden ja maan, maaseudutualueen elämän aloilla, jotta voidaan elinvoimaistaa maaseutua. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Nikolescu. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Uskon, että tärkeimmät osat tässä mietinnössä koskevat elämää maaseudulla ja minulla on muutama kommentti. Ensinnäkin e, eurooppalainen maatalous ja kehitysrahasto on tärkeä. Tarvitaan ja pitää taata, että sillä on riittävä rahoitus, joiden kautta se voi vaikuttaa elämään maaseudulla. Sitten täytyy tar- varmistaa se, että uudet jäsenmaat uudistavat omia perusteitaan. Sitten haluaisin puhua maatalousväestön vähene, vä, vanhenemisesta. Me tarvitsemme sellaisia hankkeita, jotka tukevat nuoria maanviljelijöitä. Kiitoksia. Grazie, l'ultimo. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheenvuoro edustaja Dancila. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Haluan onnitella rouva Jegleä hänen lähestymistavastaan tässä mietinnössä. On tärkeää tunnustaa ja antaa kiitosta naisille eh, heidän osuudestaan, panoksestaan elämästä maaseudulla ja maataloudessa. Naiset maalaus, maaseudulla elävät usein yksinäisinä ja eristäytyneinä ja meidän täytyy asettaa yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteeksi se, että pyrimme helpottamaan ja parantamaan niiden naisten elämää ja elinolosuhteita, jotka elävät maaseudulla ja jotka tekevät työtä maataloudessa. Tarvitaan hyviä palveluja, hyviä perhepalveluita, terve, terveyspalveluita. Pitää myös varmistaa se, että maaseudulla on samanlaiset mahdollisuudet sekä miehillä että naisilla ja että otetaan huomioon myös maatalouden monimuotoisuus. Kiitoksia. Grazie, la parola alla... Kiitoksia. Sitten komissaari Reding, olkaa hyvä. President, I would first like uh, to... Hyvä puhemies, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja agrivaliokunnan jäseniä, koska on tärkeää, että tämä aihe on otettu nyt käsiteltäväksi Komissio on hyvin tietoinen siitä, kuinka merkittävä rooli naisilla on maataloudessa ja maatalousalueilla. Ja me näemme, miksi maaseudun kehittämispolitiikassa heillä on niin tärkeä asia. Kyseinen asetus säätää naisten kohdalla lukuisistakin asioista, esimerkiksi mikroyritysten perustamisesta, maataloustuotteiden lisäarvon aikaansaamisesta ja myöskin myyntipisteiden etsimisestä. Tässä muutamia esimerkkejä. Sitten maatalouden kehittämisen politiikka edistää myöskin naisten perheelämän ja työelämän yhdistämistä esimerkiksi peruspalvelumääräysten muodossa, vaikkapa, jotka koskevat vaikkapa lastenhoitoa ja vanhustenhoitoa. Lisäksi paikalliset lähiliikennepalvelut ja infrastruktuuripalvelut ovat sellaisia, jotka ovat myöskin tukikelpoisia hankkeita maaseutualueiden tilanne vaihtelee eri maissa ja eri alueilla, ainakin myöskin sen suhteen, mitä tulee mahdollisuuksiin. Siksi tilanteet on analysoitava huolellisesti ja toimenpiteet räätälöitävä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja naisten spesifit ongelmat. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi antaa naisille etusijan tiettyjen toimenpiteiden kohdalla voidaan käyttää rahoituksellista suunnittelua takuurahastojen perustamiseksi, jotta naiset saisivat luototusta helpommin ja naisilla pitäisi olla tärkeä rooli myöskin liiderohjelmassa, jos jossa teidän pitäisi tuoda erityiset intressinsä ja potentiaalinsa käyttöön niin, että voitaisiin mobilisoida tietyn alueen kehityspotentiaali. Komissio on samaa mieltä, että olisi hyödyllistä saada enemmän tietoja naisten tilanteesta. Kuitenkin erityisesti jäsenvaltioiden yksinkertaistamispyyntöjen valossa näyttäisi vaikealta vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että lisäraportointia heiltä vielä haluttaisiin. Mutta on mahdoll- silloin kun on mahdollista, tilastoja pitäisi eh, toimittaa ja ne pitäisi eri, eritellä agendoittain. Naisten eh, edistys raportti pitää toimittaa ajan äh, säännöllisesti. Yksi tärkeä seikka kehityksen edistämiseksi äh, maaseutualueilla on kokemusten vaihto. Ja tässä haluaisin kiinnittää huomiota ne eurooppalaiseen verkostoon maaseudun kehittämiseksi ja sen paikallisiin tai äh, valtiollisiin maakohtaisiin verkostoihin. Niitä voidaan käyttää parhaiten käytänteiden vaihtamiseksi ja olisi käytännöllistä, jos naisjärjestöt käyttäisivät olemassa olevia verkostoja yhteis, yhtei, yhteyksien luomiseksi toistensa kanssa ja eri alueiden välillä. Kiitoksia komissaari. Nyt sitten keskustelu on päättynyt ja äänestys käydään kello 12 huomenna. L'ordine del giorno. Ja esityslistalla on seuraavaksi edustaja Marineskun. Äh,